Επανερχόμαστε στη συνεδρίαση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το No niin, jotka, nyt jatkamme täysistuntoa. Siirrymme seuraavaan aiheeseen esityslistalla. Kyseessä on neuvoston komission julkilausuma, joka koskee Amazonin alueen metsäpaloja. Neuvoston puolesta puheenvuoron saa Rova Tuppurainen. Olkaa hyvä. Puhemies, arvoisat edustajat, uskon, että en ole ainut, joka on sitä mieltä, että asia, jota tänään käsitellään, nimittäin Amazonin alueella raivoavat metsäpalot, on syvästi huolestuttava meille kaikille. Nämä palot ovat tragedia ihmisille, joita ne suoraan koskevat, ja myöskin laajemmin planeetallemme ja ilmastollemme. En voi kyllin korostaa, miten tärkeä Amazonin sademetsä on eh, ilmastotoimien kannalta. Amazonin eh, sademetsä on ainutlaatuinen ja monimuotoinen. Eh, siellä on yksi kymmenestä maapallon eläinlajista. Ja ihmisen toiminta ja ilmastonmuutos uhkaa sitä vakavalla tavalla. Se aiheuttaa sen, että menetetään lajeja trooppisessa sademetsässä. Nämä palot liittyvät suoraan tarkoitukselliseen metsän tuhoamiseen. Ja ne ovat viime päivinä olleet Brasilian sademetsässä, Bolivian ja Paraguayn rajalla vieläkin vakavampia. Nämä tulipalot saastuttavat vakavasti ilmaa ja tappavat eläin- ja kasvilajeja ja ne ajavat ö, alkuperäiskansoja pois asuinalueeltaan. EUn johtajuus ilmastonsuojelussa ja metsänsuojelussa ovat Suomen puheenjohtajakauden prioriteetteja. Näillä metsäpaloilla on tuhoisia seurauksia ihmisten ja eläinten elimälle. Ne ovat riippuvaisia metsistä ja myöskin ihmiset ja ilmastonmuutos tarvitsevat näitä, ilmastonmuutoksen vastainen työ tarvitsevat näitä. Ja jos me haluamme hiilineutraaliuden vuoteen 2050 asti, se on erittäin tärkeä. Tänä aamuna keskusteltiin EUn ilmastohuippukokouksesta ja meidän keskustelumme liittyy tähän todellakin. Ja niistä EU-tason toimista, joita tähän mennessä on saatu aikaan ja kansainvälisen tason sitoumuksista, metsätuho, tuhot lisääntyvät ja tuhoavat tulipalot Amazonin alueella ovat tehneet entistä tärkeämmiksi nämä, niiden vasta, vastaiset toimet. Huhtikuussa 2019 neuvosto hyväksyi johtopäätökset EUn metsästrategian täytäntöönpanoa koskevan raportin. Ja neuvosto painotti sitä, että tarvitaan strategia, joka, joka eh, edistää koordinaatiota metsäpolitiikan saralla ja edistää kestävää metsänhoitoa. Maatalous- ja kalastusasioiden neuvosto keskustelee tästä asiasta ensi kuussa ja, ja tarvit, pyrkii siihen, että saadaan aikaan uusi strategia ennen 2020, joka pohjaa nimenomaan näihin uusiin näkemyksiin ja uuteen kehitykseen niin Euroopassa kuin maailmassakin. Euroopan parlamentti on saanut komission tiedonannon äskettäin, jolla pyritään suojelemaan ja korjaamaan EUn maailman metsiä. Ja me tuemme tätä tiedonantoa ja odotamme teidän ajatuksianne tästä asiasta. Neuvosto työskentelee parhaillaan palautteen parissa. Me pyrimme johtopäätöksiin, jotka voidaan hyväksyä joulukuussa 2019, eh, koska metsäpalot ja metsän, metsäkato menee paljon pidemmälle kuin metsäpolitiikan. Meidän täytyy ottaa huomi- mukaan myös ympäristö, kauppa ja maatalous. Ja toivomme, että tämä tiedonanto vaikuttaa hyvin rakentavalla tavalla tuleviin toimiin. Herra puhemies, arvoisat edustajat, päätän painottamalla, että Amazonin alueen Metsäpalot ovat kiireellinen globaali kriisi, johon pitää vastata kansainvälisin toimin. Läheinen yhteistyö Amazonin alueen maiden kesken on olennaisen tärkeää. Nämä maat, kuten Brasilia, niiden täytyy noudattaa sitoumuksiaan ja vetoan vahvasti Amazonin alueen maihin ja niiden johtajiin kiireellisen toiminnan puolesta. Me olemme valmiita yhteistyöhön heillä Bolsonaron kanssa ja muiden kanssa. EU on valmis tukemaan heitä, mutta me tarvitsemme toimintaa nyt. Suomi valtiana on valmis tukemaan EUn pohdintaa siitä, miten tämä toteutuu parhaiten. Suomen aloitteesta EUn ulkoministerit keskustelivat epävirallisessa ministerikokouksesta Helsingissä eh, elokuussa. Ulkoministerit olivat sitä mieltä, että tämä tilanne on vakava ja painottivat eh, sitä, että tarvitaan koordinoitua yhteistyötä tämän, tähän kriisiin vastaamisessa – Puheenjohtajavaltiona me teimme parhaamme, jotta saadaan aikaan yhtenäistä, johdonmukaista ja tehokasta EUn toimintaa tässä asiassa. Kiitoksia paljon mielenkiinnostanne. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi komission nimessä herra Vella. Carmen Vella, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia paljon puhemies. Kiitos myöskin neuvoston edustajalle, hyvät kollegat, parlamentin jäsenet. Tänä päivänä meillä on edessämme maailmanlaajuinen ilmasto- ja biodiversiteettikriisi, joka vaikuttaa elämäämme, meidän talouteemme ja niin ikään se vaikuttaa meidän tulevaisuuteemme. Nyt riehuvat metsäpalot eri puolilla maailmaa luovat valtavasti hiilidioksidipäästöjä. Tämä syventää kriisiä pelkästään Amazonin alueella, vain muillakin maailman kolkilla, kuten Siperiassa. Amazon on ainutlaatuinen metsä kuitenkin, ainutlaatuinen sen hapen kannalta, jota me hengitämme, ja myöskin biologisen monimuotoisuuden kannalta. Ja se on ainutlaatuinen myöskin meidän planeettamme terveyden kannalta. Siksi olen kiitollinen siitä, että olette saattaneet tämän asian tärkeään asemaan asialistallanne. Metsäkadon pysäyttäminen on avainasemassa kolmesta syystä. Ensinnäkin täytyy lopettaa biodiversiteetin tuhoutuminen siten, että puututaan ilmastonmuutokseen ja myöskin pyritään 2030-agendan tavoitteisiin, kestävän kehityksen tavoitteisiin ja pidetään kiinni sitoumuksista, jotka annettiin Pariisin sopimuksen yhteydessä. Metsäkato ja metsien heikken, tilan heikkeneminen vaikuttavat merkittävästi vakauteen ja turvallisuuteen myöskin, kun on kyse ihmisten elämästä, biologista monimuotoisuudesta, terveydestä ja elinkeinosta sekä paikallistasolla että että laajemmin maailmanlaajuisesti katsottuna Euroopan komissio auttaa ratkaisemaan ongelmia Amazonin alueen maiden kanssa, joita metsäpal- joihin metsäpalot ovat vaikuttaneet. Ja se on valmis tekemään yhteistyötä viranomaisten kanssa, mukaan ottuna Brasilian viranomaiset. Operatiivisia välineitä on jo aktivoitu, joilla pystytään parantamaan nykytilannetta. Nimittäin Bolivian pyynnöstä hätätilanteiden koordinointikeskus on lähettänyt jo joukon palontorjunta-asiantuntijoita alueilla. Tällaista apua voidaan antaa mille tahansa maalle, kunhan, kunhan maa virallisesti pyytää apua. Kopernikus hätäkartoitusjärjestelmä myöskin on aktivoitu ja tällä hetkellä tehdään karttoja Brasilian, Bolivian metsäpaloista ja myöskin Perun ja Paraguay niistä osista, joissa on ollut paloja. Nämä tiedot ovat kaikki julkisia tietoja. Euroopan unionin rahoittaa jo nyt kehityshankkeita, jotka liittyvät metsiin ja maankäyttöön Amazonin jokisuiston alueella mukaan luettuna Amazonin joen alueella mukana Brasiliassa. 128 miljoonaa euroa on varoja käytettävissä tästä välineestä. Samalla suunnitellaan uusia toimia yhteensä 20, 28 miljoonan euron arvosta. Olemme läheisissä yhteyksissä Chilean, Chilin ja Kolumbian viranomaisiin, jotka ovat olleet aktiivisesti koordinoimassa alueellisia ponnisteluita, joilla pystyttäisiin puuttumaan tilanteeseen. G8-huippukokouksessa hiljattain lupasimme, että järjestämme aluetta koskevan korkean tason kokouksen YK yleiskokouksen alaisuudessa. Välitön prioriteetti on tietystikin palojen torjunta sammuttaminen, mutta tietysti täytyy myöskin puuttua rakenteellisiin syihin, jotka ovat paljon takana mukaan hoittona maatalouden leviäminen alueella. Heinäkuussa komissio hyväksyi tiedonannon, jolla lisätään EUn toimia, jolla valotetaan ja suojellaan Euroopan maailman metsiä. Tiedonannossa katso, tarkastellaan laajakirjoisia toimia mukaan luettuna kestävät maatalouskäytänteet. Mukana on myöskin yhteistyötä kumppanimaiden kanssa, jotta voidaan vähentää niitä paineita, jotka kohdistuvat metsiin, ja kannustetaan samalla myöskin metsien palauttamistoimiin, elvyttämistoimiin. Euroopan unioni omalta osaltaan pyrkii vaikuttamaan jalanjälkeen joka liittyy maankäyttöön. Meillä on sääntelytoimia ja muita kuin sääntelytoimia, joilla voi pystyä minimoimaan riski, joka liittyy tiettyjen tuotteiden tuomiseen Eurooppaan, tuotteiden, jotka aiheuttavat metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä. Olemme myöskin te- tekemässä työtä, jolla pysytään parantamaan tiedon laatua ja saatavuutta, kun on kyse metsistä ja tavaran tuotantoketjuista. Ja luodaan myöskin eurooppalainen tarkkailuelin, joka pitää silmällä metsien katoamista ja tuhoutumista. Vahva tieteellinen näyttö on eurooppalaisen strategian pohjalla. Yhteistyö kumppanimaiden kanssa on niin ikään avainasemassa kun määritellään esimerkiksi pitkäaikaisia taloudellisia seuraamuksia, joita koituu metsäkadosta. Komissio on sitoutunut kestäviin toimiin, joilla estetään metsien katoamista. Olemme valmiina auttamaan niitä, joita hiljattaiset metsäpalot Amazonin alueella ovat vaivanneet ja myöskin maailmanlaajuisesti olemme valmiita auttamaan. Teemme kaikkemme läheisessä yhteistyössä näiden maiden kanssa maiden, näiden maiden viranomaisten kanssa. Kiitoksia paljon. Kiitos paljon puhemies. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi ryhmien, poliittisen ryhmien puhujat. Kansanpuolen ryhmän nimissä puhuu kaksi minuuttia Rova McGuinness. Olkaa hyvä. Hän on myöskin parlamentin varapuhemies. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies ja kiitokset eh, Rova Tuppurainen. Te olette asiantuntija metsäkysymyksissä ja on hienoa, että puheenjohtajuuskaudella me keskustelua asiasta käydään. Ja kiitos myös näin yksityiskohtaisesta esityksestä komissiolle. Täällä on äh, lehdist- tai yleisöäkin paikalla. Ja nyt on tärkeää, että puhutaan tästä tärkeästä kysymyksestä ja on mietittävä sitä, miten globaalia yhteistyötä voidaan tehdä, sillä ei mikään maa yksin voi tällaista ongelmaa ratkaista. Mutta jos kaikki haluavat vastata yksin omista kysymyksistään, onko e, monenvälisyyttä mahdollisuus vahvistaa vai mennäänkö toiseen suuntaan? Sormella osoittelu ei auta ongelmat on tunnustettava, mutta mietittävä, miten edetä. Esimerkiksi Brasiliassa on toimittu Eh, paketti, jossa seitsemän eh, muutakin eh, latinalaisen Amerikan maata on ollut mukana, että saataisiin aikaan vihreä Brasilia, mutta kaikki tämä mahdollistui vasta kansainvälisten paineiden jälkeen. Jos Amazonin metsät tuhoutuvat, kaikki me siitä kärsimme ja tästä on jo merkkejä nähty. Tällainen poliittisen johdonmukaisuuden komissaari tai komissio olisi ehkä tarpeen, eli katsoa, miten eh, ottaa käyttöön eh, näitä maa-aloja, joista metsiä on poistettu. Mercosur-sopimusta on läpikäyty ja on pidettävä huoli siitä, että eh, siinä huomioidaan tämän tyyppiset monimuotoisuuteen liittyvät tekijät. Ja tätä meidän tulee täällä erityisesti painottaa. meidän tietysti on myönnettävä eurooppalaisina myös se, että me mekään aina ole toimineet parhaalla mahdollisella tavalla metsien kannalta ajateltuna. Ja ehkä jos olemme tällä tavalla hieman vaatimattomampia, voimme tehdä parempaa yhteistyötä Brasilian päin ja myös muualle, esimerkiksi e, Kongon ja Indonesian päin. E, metsiä poltetaan kaikkialla ja päästöt ovat valtavat. On tärkeää, että olemme kaikki mukana tämän asian käsittelyssä. Kiitoksia paljon. SND-ryhmän nimissä puhuu ryhmän puheenjohtaja Rova Garcia Perez. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, komission jäsen. Amazonin viidakon metsäpallot ovat tänä kesänä olleet varsinainen tragedia ja ne ovat myöskin saaneet kansainvälisen yhteisön liikkeelle ja tämän tragedian vaikutus ulottuu paljon laajemmalle kuin Amazonin. Se, se tuottaa 20 prosenttia hapeesta meidän maa, maamme, maailmallemme ja se, siellä on miljoona alkuperäiskansojen edustajia, jotka elävät luonnosta ja, he, ja he, heidän perinneympäristöään on suojeltava. Ja e, kansalaisjärjestöt ovat työskennelleet ja e, kuukauden ajan ja pyrkineet luomaan vaihtoehtoja. Ja, ja tämä, tämä, tämä tilanne on niin tragedi, traaginen, että sitä on vaikea kuvitella. Ja on, tänä vuonna nämä pallot ovat lisääntyneet 80 prosenttia viime vuodesta. Ja Kullan äh, etsintä pahentaa tilannetta ja elohopea saastuttaa sekä vesistöjä, ilmaa että ihmisten ravintoa. Ja tämä katastrofi äh, on, saat, saat, äh, on ilmastonmuutoksen kieltäjän te- tekosia ja herra Bolsonaro pyrkii löytämään uuden kulta maan ja tästä tämä kaikki johtuu. Ja herra Bolsonaro on er, e, erottanut e, sekä avaruustutkimuksen että e, kestävän kehityksen instituutin virkakunnasta. Ja siis 20 prosenttia Amazonin sademetsästä on jo tuhoutunut. Me sosiaalidemokraatit olemme todella huolissamme alkuperäisväestöstä ja heidän maistaan. Ja olemme nähneet, että näillä alueilla väkivalta on lisääntynyt Brasiliassa ja aktivisteja ja alkuperäiskansojen johtajia on surmattu meidän täytyy Euroopan unionina tehdä yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa, jotta löydämme keinoa ja, ja ympäristöjärjestöjen kanssa ja, ja me pyydämme herra Bolsonaroa, että hän täyttää kansainväliset velvoitteensa Pariisin eh, sopimuksen nojalla ja, ja myöskin Mercosur-sopimukseen liittyvät ympäristövaikutukset. Ja jos eh, jos eh, hän nyt on kuuro näille ehdotuksille, jotka tulevat kansainvälisestä yhteistyöstä. Se tulee vaikuttamaan eh, vakavasti meidän suhteisiimme. Ja silloin kun viimeinen joki on kuivunut ja viimeinen kala kuolleet, niin silloin emme rahallakaan tee mitään. E, Renew Europe-ryhmän nimissä puheenvuoron saa kahdeksi minuutiksi edustaja Hoisik. Ja toteaisin, että poliittisten ryhmien puheenvuorojen yhteydessä emme salli sinisiä kortteja. Tämä muistutukseksi. Kiitoksia puhemies, arvoministeri, komission jäsen, kollegat. Kulut kesä oli hirvittävä metsäpalojen kannalta. Me kaikki seurasimme järkyttyneinä Amazonin palamista. Shokki oli vielä suurempi, kun kuulimme, kuinka Brasilian presidentti Bolsonaro syytti paloista kansalaisjärjestöjä, jotka pyrkivät suojelemaan metsiä. Kyse oli hänen holtittomasta politiikasta, joka alun perinkin aiheutti tämän ilmastokatastrofin. Mutta olkaamme rehellisiä. Metsiä ei palon pelkästään Amazonin alueilla. Kesällä metsää paloi myöskin Siperiasta Alaskaan, kaikkialla sillä välillä. Maapallon, maapallon keuhkot tuhoutuivat. Metsien tuhoutuminen on globaali, maailmanlaajuinen ongelma. Meidän on aika myöskin myöntää, että me olemme itse osa ongelmaa. Kyse ei pelkästään siitä, että olemme myötävaikkoa tämän kasvihuonekaasupäästöihin, vaan myöskin meidän oma politiikkamme ja kauppamme ja myöskin lainsäädännön puutteiden täytäntöönpano ovat syypäinä. Nyt on aika muuttaa tämä tilanne. Nyt on aika, että parlamentti ryhtyy tuumasta toimeen. Meidän täytyy sanoa, että Mercosur-sopimus on hieman problemaattinen nykymuodossaan, mutta olisi liian helppoa sanota, että no hylätään sitten Mercosur-sopimus ja sitten kaikki on ratkaistu. Pikemminkin tarvitsemme paljon syvällisempiä toimia. Uusi komissio joka puhuu eurooppalaisesta vihreästä uudesta sopimuksesta ja pitää sitä prioriteettina. Komissio toteaa sen, että meidän täytyy toimia niin, että toimimme vaikuttaa koko maailmaan. Mikäli haluamme vakavasti otettavalla tavalla palastaa maailmaamme ja sivilisaatio, meidän täytyy varmistaa, että meidän maatalouspolitiikkaamme ei myötä vaikuta metsäkatoon. Tällä hetkellä näin on, myöskin Amazonin alueella. Meidän täytyy varmistaa, että meidän kauppapolitiikkaamme ei myöskään vaikuta metsien katoamiseen, koska tällä hetkellä näin on. Meidän täytyy varmistaa myöskin, että energiapolitiikkamme ei aiheuta metsäkatoa, koska tälläkin hetkellä näin se aiheuttaa sitä. Meidän täytyy muuttaa kaikki tämä itsemme puolesta, mutta myöskin erityisestikin ajatellen lapsiamme. Kiitoksia paljon, Rova Hautala. Hän on parlamentin varapuhemies. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Kiitos puhemies. Tarkoitukselliset metsäpalot olivat hälytys. Tiedämme, että näin tapahtuu muuallakin. Keskisessä Afrikassa, Kaakkois-Aasiassa, jos tässä nyt tärkeimmät alueet haluaa mainita. Ja tiedämme myöskin, että taistelussa ilmastonmuutosta vastaan on saatava sidottua CO2 kaikin mahdollisin keinoin ja laajalti tarkasteltuna nimenomaan metsiä voidaan tässä erityisesti hyödyntää nyt sitten metsämaita on raivattu maanviljelysmaiksi. Mercosur-sopimus nimenomaan pohjautuu eh, sellaisten tuotteiden tuontiin, sojan esimerkiksi, joka vaatii tällaisia metsäleikkauksia, eikä mm, Mercosur-sopimus voi vahvistaa sitä, että Pariisin ja muista ilmastosopimuksista pidetään kiinni. Siinä ei ole avainta tähän. Sanktiomenettelyä sopimuksessa ei esitetä siinäkään luvussa, jossa kestävää kehitystä tarkastellaan. Komission tiedonanto aiheesta lupaa yhden asian, eli että se tarkastelisi sääntelykeinoja kysynnästä puhuttaessa. Sellaista eurooppalaista lainsäädäntöä tarvitaan. Lainsäädäntöä, joka lupaa sen eh, kuluttajille, että E, eivät halua metsäkatojen ja metsän hävittämisen jatkuvan. Muutoin olemme itsekin osana tässä kaikessa. Maatalousneuvosto tulee käsittelemään tätä e, metsän häviämisen asiaa ja kysyisin, miksi ympäristöneuvosto ei asiaa tarkastele lainkaan. No- Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. ID-ryhmän nimessä puhuu edustaja Rouget, kaksi minuuttia αντικαταστήσει το Προεδρείο, γιατί πρέπει και εγώ να... Minun täytyy kohta puhua itse, joten puhemies tulkoon joku toinen tilalle. Kiitoksia Amazonin metsät palavat. Macron on vaiennut Macronin suulla. Olemme, tämä Macronin suulla on tätä Me kaikki olemme liikuttuneita. Mutta aivan yhtä pahoja Tuli paljon metsäpalonoita saaren tepoisessa Afrikassa, sitäkään pidä unohtaa. Nyt kun tarkastellaan maailman kuudennetta, kuudennetta, kuudenneksi suurta ja yhdeksänneksi suurta valtiota ja Mercosur-sopimusta, niin juuri Kanadan karjan ruokkiminenkin on ollut tässä taustalla. Marine Le Pen Penin johdolla nyt on vastustettu Mercosur-sopimusta. Kaikki me vastustamme Mercosuria, koska se on katastrofaalinen ranskalaisten viljelijöiden kannalta. Presidentti Macron, Macron eh, esitti saman toteaman. Hän puhui Amazonin katastrofista ja sanoi, että se ei uhkaa pelkästään Mercosur-sopimusta ympäristö, ekologia, talous ovat erittäin tärkeitä asioita, varsinkin ekologinen puoli on tärkeä maapallon, maapallon tulevaisuuden kannalta. Nyt ei pitäisi tässä yrittää sisäpoliittista pille pelaamaan näin tärkeillä asioilla. Tietystikin olisi hienoa, mikäli presidentti Macron jalkaisi viemästä jätteitä esimerkiksi Reunion saarelle ja rakkaisi viemästä radioaktiivista jätettä Varsan saarille, koska tämä on vastoin polynesialaisten ranskalaisten etuja. Ja entä sitten Guajanan tilanne? Sielläkin Ranska tekee teko, kaikenlaista. Ja sitten Amazonin alueen katastrofi ja Martinik ja Guadalupe, sielläkin ranskalaisilla on sormensa pelissä. Mutta Macron ei tee mitään näille asioille, mutta hän osoittaa oman sormella Mercosur-sopimusta. Kiitos huomiostanne. Kiitokset eh, edustaja Rouget. Ja sitten seuraavaksi haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Herman Tertsille ja hän puhuu Euroopan konservatiivien ja reformistien nimissä. Olkaa hyvä, teillä on. Buenas Kiitoksia puhe, puhemies. täällä puhutaan paljon Bolsonarosta ja syytetään häntä tästä koko strategiasta, mutta unohdamme, että tässä parlamentissa ollaan sokeita sille, mitä todellisuudessa tapahtuu. Jos ajatellaan, mitä nyt Espanjan sosialistit täällä puhuivat, he puhuivat kullan etsinnästä ja, ja metsätuhoista. Tämä johtuu e- erityisesti Venezuelan Amazonissa, Amazoniassa, erityisesti herra Maduron Eh, alueella ja, ja FNL eh, joka on Kolum, Kolumbia, Kolumbian eh, chavismon ansiosta toimineet. Ja he ovat, Boliviassa on tuhottu kaksi miljoonaa hehtaaria. Boliviasta ei täällä kukaan puhu mitään, koska herra Morales, joka, joka on lisännyt koka, kokalehtien kokaiinin kasvatusta, hän on moninkertaistanut sen ja sieltä eh, ovat peräisin suuret määrät näistä eh, katastrofeista, joten ei ajatella nyt vain pelkkää Bolsonaroa. Kiitokset edustaja Terts. Ja sitten GUE-ryhmän nimissä edustaja varapuhemies eh, Papadimoulis, olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puhemies. Neuvoston ja komission puheenvuorot ja se, mitä myöskin tiedeyhteisö edustajat ovat esittäneet, voidaan todeta todellakin, että ei riitä, että näistä asioista pelkästään keskustellaan, vaan tarvitaan päätelmiä, tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä ja paineita on asetettava riittävästi, jotta päästään todellakin eteenpäin Amazonin metsien, sademetsien hävittämisen lopettamisessa. Bolsonaron hallintokaudella nyt metsien hävitysluvut ovat nousseet huomattavasti. Ja voidaan sanoa, että nyt on kaadettu enemmän kuin mitä viimeisten kolmen vuoden aikana yhteensä ja siksi todellakin toimia tarvitaan. Ja Euroopan parlamentissa on erittäin tärkeä asia käsitellä. Tarvitaan päätöslauselma, mutta sekään ei riitä, tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä. Merkkosuria esimerkiksi tulee tällaisena painostusvälineenä voida ja osata hyödyntää. Kiitos. edustaja Papadimoulis. Ja sitten annan vielä puheenvuoron edustaja Kostas Papadakisille minuutiksi. Hän puhuu sitoutumattomien nimissä. Olkaa hyvä. Kiitoksia valtaisat tuhot Amazonin alueella ovat tulosta suurten yritysten toiminnasta. Yritysten, jotka ovat kaataneet metsää ja rahoituslaitokset ovat tässä myöskin toiminnassa takana. Bolsonaron tarkoituksena on lisätä ympäristöä tuhovaa politiikkaa. Hän on antanut suuria metsäalueita yrityksille, jotta ne voivat tuottaa biopolttoaineita ja muita tuotteita. Siellä on hakattu metsää ilman aivan holtittomasti. Euroopan unionissa toimivat yritykset käyttävät hyväkseen siellä saatuja raaka-aineita. Euroopan unikin täytyy katsoa peilin, koska meidän täytyy katsoa, mitä tapahtui myöskin Mercosur-sopimukselle. Huolimatta niistä sanoista, hienosta sanoista, joita puhutaan ilmaston suojelemiseksi. Euroopan parlamentti ja kansanpuolue ei kuitenkaan ole antanut päätösauselmaa Amazonin alueesta. Kaikki hätä, apu ja varat pitäisi antaa Amazonin suojelemiseksi, suojelemiseksi ja metsien palauttamiseksi. Liiketoiminnan täytyisi kerta kaiken loppualueella arvoisa puhemies sitten siirrymme yksittäisten äh, edustajien puheenvuoroihin ja ensimmäiseksi annan puheenvuoron edustaja peter lieselle puolitoista minuuttia olkaa hyvä. hyvä puhemies hyvät kollegat amazonin metsäpalot ovat hurja katastrofi. pariisin ilmasto sopimuksen puitteissa Brasilia ei sitoutunut juurikaan leikkauksiin päästöissä. Siinä äh, sen sitoumus liittyi nimenomaan metsään, äh, metsien uudelleenistutuksiin ja suojeluun. Ja jos tässä ei onnistuta, ongelma on suuri myös maailmanlaajuisesti ilmastoa ajatellun. Tietysti metsiä palaa muuallakin ja Näitäkään paloja emme saa unohtaa. Alaskan Siperian metsäpalot ovat myöskin suuri uhka ilmastolle, koska metania tällöin vapautuu paljon ja se on ilmastolle CO2-takin haitallisempi aineyhdistelmä. Jotkut toivovat, että Mercosur-sopimuksen eteneminen pysäytettäisiin. No tietysti näiden maiden kanssa voitaisiin pysäyttää kaupankäynti kokonaan, mutta olisiko se ratkaisukeino? Mitä painostuskeinoja meillä sitten enää olisi ja mitä sitten Kiina ja muut tekisivät? Tietysti paineita, niitä on asetettava ja Mercosuria ei noin vain voi päästä läpi, mutta on mietittävä, mitä tehdä, eh, millä tavalla todella voidaan tähän ongelmaan puuttua. Meidän on kannettava oma vastuumme Eilen keskusteltiin eurooppalaisista metsistä. Meidän on suojeltava omia metsiämme, mietittävä mahdollisia uudelleen istutuksia ja metsityksiä täällä. Ja seurantatoimet ovat tärkeä asia. On hyvä, että tänään keskustellaan asiasta sekä kansainvälistä kysymyksistä Euroopan metsistä. Ja ehkä hyvä, että päätöslauselmaa näistä nyt laaditaan, mutta toimintaa tarvitaan. Meidän on mietittävä, minkä tyyppisiä toimia. Ja sitten toivottavasti tulevina viikkoina asioissa todella edetään arvoisa sitten dalli puolitoista minuuttia Kiitos puhemies. Mistä tänä päivänä puhumme? On maailman suurin sademetsä, maailman suurin, suurin sademetsä, joka on tuhoutumassa niin, että paluuta ei enää ole. Amazon on meille tärkeä, koska se on tärkeä koko maapallon ilmastolle. Se on hiilinielu, joka pystyy hidastamaan maapallon lämpenemistä. Mikäli Amazon kuolee, suurin, suuri osa kasvihuonekaasupäästöjä, joita se päästää ilmoille, tulee vaikuttaa ilmastonmuutokseen nopeuttamaan sitä. Satoja tuli paljon ollut tänä vuonna sekä arktisilla että subarktisilla alueilla. Jo pelkästään nämä ovat tuottaneet noin 100 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä, mutta, ja tämä on noidan kehä. Mikäli kansainvälinen yhteisö Euroopan unioni ei lisää toimiaan kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamiseksi, maapallon lämpeneminen ei hidastu ja val- palot vain pahenevat. Eri keinot suojella sademetsiä Amazonissa ovat osa Mercosur-sopimusta. Kaikkien etujen mukaista on, että tällaiset säännökset myöskin pistetään täytäntöön samassa hengessä rikkaiden allekirjoittajamaiden, jotka ovat mukana Pariisin sopimuksessa, jotka lupasivat auttaa kehitysmaita suunnittelemaan paremmin ja myöskin istuttamaan puita. Toivon mukaan pitävät kiinni sitoumuksistaan. Meillä kaikilla on vastuumme mikäli haluamme muuttaa nykyisiä meidän täytyy muuttaa nykyisiä kulutusmenetapojamme, koska ne ovat haitallisia. Tarvitaan maailmanlaajuisia toimia tilanteen korjaamiseksi. Kiitokset edustaja Dalli. Ja sitten seuraava puhuja on eh, edustaja Nicole Stefanuta. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Thank you. Madam President, Mr. Eh, puhemies, komission jäsen ja nuoret ihmiset välittämät eh, vielä enemmän ilmastonmuutoksesta kuin me, ja nyt näin me voimme nähdä heitä tuolla lehtereilläkin. Ja valitettavasti eh, Amazonin metsäpalot eivät ole erillinen ilmiö, vaan osa globaalia trendiä. Ja meillä on ollut tänä vuonna enemmän paloja kuin edellisenä vuonna, ja 2018 nähtiin 60 000 eh, metsäpaloa ja nyt tänä vuonna meillä on 79 000 ehm, metsäpaloa ja, ja tämä on valtava lisä, lisäys. Ja mikään maa ei ole tällaisille katastrofeille immuuni. Mikään maa ei voi niistä selvitä yksin. Me tarvitsemme yhtenäistä toimintaa, jotta voimme eh, näistä, näistä paloista toipua ja niitä torjua. Ne kiihdyttävät ilmastonmuutoista. Me tarvitsemme myöskin väestönsuojelun tehostamista ja meidän täytyy pyrkiä parantamaan valmiuttamme kansallisella tasolla, kun näitä tilanteita tulee. Tällä hetkellä neuvosto on leikannut varoja tähän toimintaan. Meidän täytyy saada nämä rahat takaisin budjettiin. Tässä ei ole kyse metsäpaloista, vaan ihmisistä ja heidän tulevaisuudestaan. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Stefanuutta ja sitten edustaja Jannik eh, Jadot, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Kysymys on lähestyä kahdesta näkövinkkelistä. Ensinnäkin erittäin tunnepitoiset puheenvuorot. Jotkut itkevät näitä valtavia hienoja metsiä, jotka tuhoutuvat ja lajit tuhoutuvat. Bolsonaro puolestaan on ilmastoskeptikko, joka on myynyt Amazonin jo koko maan suurliikemiehille. GBS esimerkiksi maailman suurin naudanliha lihan tuottaja on siellä on saanut valtavia alue, alu, alueita käyttöönsä. Nämä ihmiset kiistävät ilmastonmuutoksen. Meidän vastuumme on suojella tätä metsiä. Arvon komission jäsen, te ette sanonut, että että mitä merkosuudesta ja maatalouspolitiikasta kansanpuolueen ja Renjun ja SND-ryhmän edustajakin sanoivat, että täytyy kunnioittaa sopimusta. Mikäli te ette näe sitä, että Mercosur-sopimus, jonka Brasil on allekirjoittanut, koska se haluaa tuoda soijaa ja naudanlihaa Eurooppaan, on rakenteellisesti sopimus, joka tuhoaa Amazonia systemaattisesti. Mikäli te ette näe sitä, mikäli te ette näe sitä, että yhteinen maatalouspolitiikka, jota komissio tukee, vain vahvistaa lisää sojan tuontia Brasiliasta, mikäli et sitä, et omaa vastuutanne, ettekä silloin osallistu tai itse osallistuitte samalla siksi Amazonin tuhoutumiseen ja niiden kansojen tuhoutumiseen, jotka siellä asuvat. Joten ottakaa ihmeessä vastuu vihdoinkin. Kiitokset edustaja Jadot. Ja seuraavan puheenvuoron käyttää edustaja Malin Björk, minuutti. Tack så mycket. Kiitoksia. Amazonin alue on liekeissä ja ne ovat maailman kiuhkot ja vaikuttavat ratkaisevasti siihen, miten ratkaisemme ilmastoasian tai emme. E, ja mm, saattaa olla, että se Amazonin tuhoutuminen johtaa lämpenemiseen, e, lämpenemisilmiöön, joka entisestään kiihtyy ja sitä ei enää pystytä py- pysäyttämään. Tässä, tässä tämä politiikka on vaarallista naisille, aktivisteille, alkuperäiskansojen edustajille. Bolsonaron politiikka on vaarallista koko maailmalle. Ja on aika outoa, että ei ole outoa, että niin moni on reagoinut. Olen samaa mieltä kuin edellinen puhuja. Nyt täytyy reagoida. Meillä on monia tapoja tehdä niin, mutta, mutta tietenkin meidän täytyy jäädyttää merkko, merkkosuursopimuks, sen neuvottelut. Me, ja me tarvitsemme sitoja, sitovat tavoit, sitovana tavoitteena se, että Amazonin tuhoaminen on, lisä, on lopetettava. Ja meidän täytyy tehdä kaikkemme, mitä voimme tässä tilanteessa. Kiitokset edustaja Björk ja sitten edustaja Eleonora Evi, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Me olemme ja kannamme osa vastuun tästä kaikesta. Palmuöljyn, lihan, suuri kulutus, myös soijan, maissin, eh, monesti myös geneettisesti modifioidun sellaisen käyttö on johtanut siihen, näitä metsiä on jouduttu kaatamaan. Siksi pääprioriteettimme tulisi liittyä siihen, että muutamme kulutuskäyttäytymistämme Euroopassa. Ja kannattaa muistaa myöskin, että 820 miljoonaa ihmistä maailmassa kärsii aliravitsemuksesta. Ja toisaalta sitten mm, kaksi miljardia ihmistä on luokiteltu ylipainoiseksi ja monet ihmiset kuolevat nimenomaan ylipainosta aiheutuneiden sairauksien vuoksi. On tärkeää huomioida YMPssä ja kauppapolitiikassa nämä asiat kunnolla ja tarttua todella ongelmien syihin ja ytimiin, jos haluamme todella pitää huolen siitä, että saadaan tasapainoisempi resurssien käyttö ja tasa-arvoisempi ihmisten kohtelu ylipäätään. Edustaja Evi. Ja sitten seuraava puhuja on edustaja Adam Jarubas, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä płuca świata i rezerwuar bioróżnorodności jest wycinana, pada ofiarą. Kiitoksia. Me tiedämme, että Amazon on luonnon reservaatti. Nyt se on tulessa. Jotkut talot, palot on sytytetty tahallaan, jotta saadaan maatalousmaata. Tietystikin meidän täytyy hyvin varovaisesti ilmaista mielipiteemme. Meillähän on kauppasopimus, Mercosur-sopimus alueen kanssa. Mercosur-sopimusta pitäisi käyttää hyväksi, jotta voidaan pistää täytäntöön sellaiset säännökset, jotka varmistavat sen, että allekirjoittajamaat kunnioittavat Pariisin sopimusta ja suojelevat Amazon metsiä. Meidän täytyy varmistaa, että sääntöjä kunnioitetaan. Mehän haluamme kestävää kehitystä, mutta samaan aikaan meillä täytyy olla myöskin kestävää kestävät eurooppalaiset kriteerit, ja niitä täytyy myöskin kunnioittaa, kun on kyse esimerkiksi eläinten kasvatuksesta, karjan kasvatuksesta. Tämä pätee myöskin Ranskaan ja Puolaan. Eurooppalaiset pankit ovat investoineet satoja miljoonia euroja Etelä-Amerikkaan alueille, joilla ei kunnioiteta kestävän kehityksen periaatteita ja kestävän metsänhoidon periaatteita. Merkosuursopimuksen säännökset eivät siksi toteudu. Meidän täytyy te- tehdä jotakin Amazonin paloille. Meidän täytyy varmistaa, että emme edistä epäreilua kilpailua maataloustuotteiden tuonnilla niistä maista, jotka eivät vastaa myöskään eurooppalaisia laatuvaatimuksia. Kiitos edustaja Jarubas. Ja sitten seuraava puhuja on edustaja Kati Piri, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you, dear president, dear colleagues. Kiitos puhemies, kollegat Eh, ja nämä metsäpalot eh, ovat tuhonneet 2,7 eh, meillä on 60 eristyksissä elävää alkuperäiskansaa, jotka ovat täysin riippuvaisia metsästä ja heidän elämäntapansa sen johdosta, että hallituksen rahoittamat tahot hävittävät metsää ja kaatavat sitä maatalouden tieltä ja he pyrkivät tekemään tietä kalan kasvatukselle, kultakaivoksille ja niin edespäin. Ja tämä on lisääntynyt Bolsonaron valtaan tultua eksponentiaalisesti. Ja alkuperäiskansat jättävät esi-isiönsä maat. Ja, sa- ja sadat alkuperäiskansojen aktivistit ovat Eh, vaatineet parannuksia, mutta heidän äänensä kaikuvat kuuroille korville. Meidän täytyy pyrkiä käyttämään taloudellisia painostuskeinoja ja myöskin ulkopoliittisia keinoja, jotta voimme suojella biodiversiteettiä ja planeettaamme. Ja Markus Majuruna, joka on Motses Heimon johtaja, sanoi, että me, metsä ei ole vain meille, alkuperäiskansojen edustajille, se on kaikille arvoisa puhemies annan nyt puheenvuoron edustaja anthony hookille minuutin ajaksi. olkaa hyvä edustaja hook. arvoisa puhemies sao paulon taivas tummui mustui savusta. Kannattaa muistaa, että tarvitsemme näitä maailman keuhkoja. Alkuperäiskansat eivät halua muuta kuin, että perusihmisoikeudet toteutuvat. Ja nyt sitten nämä palot tuhoavat heidän elinympäristönsä. Etelä-Englannin monet ihmiset ovat olleet yhteydessä. Eli parlamentin, siltä tulisi saada ääni tähän kaikkeen. PKT kasvaa. Se on kasvanut kymmenessä vuodessa noin neljänneksellä. Merkosurin sopimuksen eh, eh, kesto tämän kaiken läpi on kysymysmerkki. Jos nyt polttaa sademetsät, niin silloin polttaa Brasilian mahdollisuudet luoda hyvät yhteydet Euroopan unioniin. On erittäin tärkeää säästää metsät, sitä planeettamme tarvitsee. Thank you very much, um, um, colleague. Um... Kiitoksia paljon arvon kollega Hook. Rova Scott Cato esittää teille kysymystä sinisen kortin nojalla. Hyväksyttekö tämän kysymyksen? Rova Scott Cato, puoli minuuttia, olkaa hyvä. Cross-party letter to Commissioner Malmström and it was signed by... Useiden puolueiden allekirjoittama kirje komission jäsenelle Malmströmille, ja, ja, joka siinä sanottiin, että meidän ei pitäisi allekirjoittaa tätä kauppasopimuksia, jos, jos niissä ei ole sitovia ihmisoikeus- ja ympäristö Eh, normeja. Haluaisin kuulla herra Hukilta, koska hänen puolueensa ei silloin allekirjoittanut tätä sopimusta. Onko hän nyt sitä mieltä, että eh, ympäristö- ja ihmisoikeusasioista tulisi nyt tehdä sitovia kauppasopimuksissa? Kiitos. En tiedä tästä eh, tarkemmin. Aihe on niin hankala, että pelkkä kyllä ei vastaus ei käyttä yksittäinen kirja, vaan on tarkasteltava asiaa yksityiskohtaisemmin, mutta kauppasopimus tulee pyrkiä viemään eteenpäin yhteisiä arvoja, reiluutta, ihmisoikeuksien ja ympäristön eh, kunnioittamisen toteutumista. Huk. Kiitos. Edustaja Huk. Seuraavaksi Anna Kavatsini puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. thank you, president. Kiitos puhemies. Amazonin sademetsät ovat tulessa ja äh, joka hetki osa näistä vihreistä keuhkoista planeetallamme kuolee. Ja presidentti Bolsonaro ei kunnioita Pariisin ilmastosopimusta, e, ei yhteisiä sopimuksia, eikä ymmärrä sitä, että nyt poltetaan maailman vihreitä keuhkoja, mutta myöskin me täällä Euroopan parlamentissa olemme osavastuullisia. 60 000 tonnia etanolia on tuotu sieltä viime vuonna ja valtavat määrät soijaa ja naudanlihaa. Nämä ovat valtavat mittasuhteet ja tämän vuoksi joudutaan raivaamaan tätä arvokasta metsäaluetta aina vain lisää. Mercosur-sopimus on ikään kuin polttoainetta. Se johtaa siihen, että aina vain enemmän etanolia, aina vain enemmän naudanlihaa tuotaisiin ja tämä taas vaatisi aina vain enemmän poltettavia metsäalueita ja Bolsonaro ja kumppanit sanovat, että kiitti vain. Me tarvitsemme muutosta, jos haluamme ilmaston puuttua. Globaali ilmastomielenosoituskin on osoittanut sen, että myös täällä meidän on kannettava vastuuta, pysäytettävä Mercosur ja jollain tavalla puututtava tähän toimitusketjuun, jossa loukataan perusoikeuksia. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että oikeus toteutuu globaalisti ja nyt se hetki on koittanut. Kiitos edustaja Kavatsiini. Ja sitten edustaja Martin Bushman saa puheenvuoron minuutiksi, olkaa hyvä frau präsidentin! seit wochen wüten im brasilianischen regenwald. Kiitoksia. Brasilian sademetsät ovat viime viikkoina palaneet enemmän kuin koskaan aikaisemmin. taustalla on meidän valtava lihan syöntimme. Juuri se aiheuttaa matosmaan hankkimista tulipalon avulla. Tätä on harjoitettu jo vuosikausia tällaista toimintaa. Siellä tuhoutuvat sekä alkuperäiskansojen elinkeinon harjoittamisen mahdollisuudet että myöskin kasvi- ja eläinlajit. Hiilidioksidipäästöt, joita tällä tavalla vapautuu, ovat erittäin ikäviä seuraamuksiltaan. Tästä tulee valtavat vahingot. Sieltä menetetään kokonaisia ekosysteemeitä. Kyse on ekositistä, suorastaan ekosysteemien kuolemasta. Kyse on tärkeästä asiasta myöskin ihmiskunnan kannalta. YK on määritelmän mukaan tällä ekologista sitten ekosysteemien tuhoutuminen pitäisi luokitella kansanmurhaksi. Ekosiitti pitäisi saada silloin kansainväliseen oikeuteen myöskin mukaan ekosysteemien tappaminen rikokseksi. Pelkkiä pieniä sakkoja vaan saa metsien polttamisesta. Ja tästä on valtavat seuraamukset. Se täytyy kerta kaikkien lopettaa tällainen metsien tuhoaminen tahallisesti kiitokset eh, ja sitten puolitoista minuuttia hyvä. madam president this summer our planet was ablaze. Kiitoksia puhemies. Ja meidän planeettamme oli eh, joka puolella tulessa. Euroopassa oli Eh, enemmän metsäpaloja kuin konsanaan vuodesta 2006 vuoteen 2018. Tämä edellyttää nopeaa toimintaa. Meidän täytyy eh, käydä tähän käsiksi koko ihmiskunnan puolesta kaikkialla maapallolla. Niin kuin herra Shadow, joka on puistinut, hän tot, olen sitä mieltä, että meidän täytyisi pyrkiä edistämään eh, tätä hätätilaa kaupan normien muuttamiseksi maailmanlaajuisella tasolla. Mercosur-sopimus on ainutlaatuinen tilaisuus saada eh, Brasilia noudattamaan eh, Pariisin sopimuksen sitoumuksia ja ja niin kuin täällä jo sanottiin, muutoin metsätuho vaarantaa sopimuksen tavoitteet. Ja kauppa ei ole mikään eh, patenttiratkaisu, mutta se on, se on yksi keino, jolla voidaan eh, ryhtyä toimiin. Ja meidän käsissämme on ryhtyä valvonta- ja sertifiointijärjestelmien kehittämiseen. Ja yhteistyö on tie eteenpäin. Ja tämä, olen vakuuttunut siitä, että tämä ihmisen aiheuttama ongelma voidaan ihmisen toimin myös ratkaista. Kiitokset edustaja Hansen. Sitten edustaja Jytte Guteland, eh, yksi minuutti, olkaa hyvä Kiitoksia, puhemies. Komission jäsen, metsä on meidän vihreät keuhkomme ja sademetsillä on ratkaiseva merkitys tulevaisuudelle, ilmastolle ja sille, että meillä voi olla kestävä tulevaisuus. Me tiedämme, että, että toinen, toinen keuhko imee hiilidioksidia, ähm, ilmakehästä ja mahdollistaa elämän. Ja tiedämme myös, että toinen, toinen metsän keuhko on myöskin hyvin tärkeä meille. Ja tällä hetkellä on kyse Amazonin sademetsästä, joka on erityisen tärkeä. Ei ole et, turhaa, että sanotaan juuri Amazonia maailman keuhuiksi. Kaksi miljardia tonnia kuulitte oikein, eh, se sitoo sen ja se, ja se on aivan valtava määrä ja se on ehdottoman välttämätön, jotta voimme päästä eh, Pariisin sopimuksen tavoitteisiin ja eh, se Amazonin metsäpalot ovat uhka ihmiskunnalle ja meidän täytyy ryhtyä toimiin. Kiitos edustaja Gyteland sitten seuraava puhuja on edustaja Stefan Bijou. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Madame Rouva puhemies, arvon kollegat, tulen Ranskan meren takaiselta alueelta ja minä haluaisin soittaa hälytyskelloja täällä myöskin alueen asukkaiden nimissä, jotka on nyt uhattuina valtavien metsäpalojen vuoksi. Koko ihmiskuntaa koskettaa Amazonin kohta olen kohtelu. 300 miljoonaa eurooppalaista, 300 000 eurooppalaista asuu Amazonin metsissä Ranskan Kojanassa. Ranskan ja Euroopan äh, Ranskalla ja Euroopalla on yhteinen raja Brasilian kanssa, joten meillä on yhteinen vastuu siksi, erityinen vastuu siitä, että suojelemme Amazonin metsiä. Tietystikin on olemassa muoto ja sisältö. Nyt täytyy toimia nopeasti. Kyse on äärimmäisen kirjallisesta asiasta. Meidän täytyy toimia kuitenkin parlamentaaristen rakenteiden kautta, mutta päättäväisesti ja koordinoidulla johdonmukaisella tavalla. Nyt kyse on nyt todellakin johdonmukaisuudesta ja toiminnan tehokkuudesta. Me peräänkuulutamme sitä, että nyt käytetään kaikki mahdolliset keinot hyväksi, jotta voisimme varmistaa sen, että laadimme jonkinlaisen strategian Amazonia varten ja vaadimme sitä, että kunnioitetaan Amazonin aluetta ja tietystikin kestävän kehityksen tavoitteita täytyy kunnioittaa ja myöskin biodiversiteetin herkkyyttä täytyy kunnioittaa ja myöskin paikallisasukkaiden oikeuksia paikallista kulttuuria täytyy kunnioittaa ja tietystikin täytyy pitää kiinni niistä sitoumuksista, jotka annettiin Pariisin sopimuksen yhteydessä. Kiitos paljon. Kiitokset eh, edustaja Bijou. Ja sitten seuraava puhuja on edustaja Bas Eichhout. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chair. Kiitos puhemies. Oli sokeraavaa nähdä, näitä Amazonin metsäpalokuvia kesällä. Mercosur-kauppasopimuksesta keskusteltiin samaan aikaan. Sillähän pyritään parantamaan kauppaa Euroopan ja Brasilian välillä. Eikä tämä nyt ole mitään pelin pelaamista. Teidän kannattaa tutustua tekstiin, sopimustekstiin jos mercosur sapimuksen haluaa metsäkadon ottaa mukaan, niin voi huomata, että kestävän kehityksen luvussa asia ylipäätään mainitaan. Sanotaan, että rahkaista vakaaseen menettelyyn ja edistää edistää sitä, että huomioidaan myös alkuperäiskansat. Eli puhutaan vain rohkaisemisesta ja edistämisestä. Ja muuten sitten kauppasopimus on hyvinkin sitova luonteeltaan. Ja tämä osoittaa sen, että kauppasopimus on prioriteetiltaan varsin kummallinen. Aina vain lisää kauppaa. Ja sitten kun sanotaan kestävyydestä jotain, niin sanotaankin vain, että edistää, eh, vahvistaa, ei muuta. Ja kysymys kuuluu komissiolle ja neuvostolle. Olisikohan syytä nyt hieman muuttaa näitä painotuksia ja ottaa vahvemmat sanakäänteet myös näihin lukuihin? Kiitos edustaja Eichhout. Ja sitten edustaja Emmanuel Morel, yksi minuutti, olkaa hyvä. Merci. Kiitoksia paljon, rouva puhemies. Tietystikin olemme kaikki järkyttyneitä tilanteesta, nyt vallitsee Amazonin alueella. Meidän täytyy ei pelkästään tuomita ja pahoitella, vaan myöskin pohtia syitä ja tehdä myöskin poliittisia johtopäätöksiä. Ensimmäinen syy tämän takana on se rikollinen politiikka, jota herra Bolsonaro harjoittaa ympäristöä kohtaan ja myöskin alkuperäisasukkaita kohtaan. Hän käyttää yhä enemmän myrkyllisiä torjunta-aineita myöskin. Ja toinen syypää on brasilialainen liiketoimintamalli, joka perustuu suuritysten toimintaan ja maata, maataloustuotteiden vientiin. Ja myöskin hyvin paljon pintala käytetään sojan viljelyyn. Kuulin oikeistolaisten lausumia ja sanottiin, että Merkosuuria sopimus tässä on taustalla niin tämä oli suorastaan pelleilyä tämä oikeastaan puheenvuoro. Tässä on kyse siitä, että yhä enemmän tuotetaan lihaa ja tämä suorastaan lihan kasvatus, karjan kasvatus vain yllyttää metsien tuhoamiseen. Meidän täytyy olla johdonmukaisia, meidän täytyy olla loogisia, meidän täytyy todellakin hylätä mercosur kerta kaikkiaan. Kiitokset edustaja Morel. Sitten annan puheenvuoron edustaja Edina Totille. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä Kiitokset. Olemme nähneet, mitkä ovat seuraukset näistä metsäpaloista. Tässä todellakin voidaan puhua Amazonin alueen katastrofista. Todella merkittävä katastrofi On erittäin tärkeää, että Euroopan unioni tarjoaa teknistä ja taloudellista tukea sitä tarvitseville. Kun metsien hävittämistä tarkastellaan, on erittäin tärkeää, että ymmärretään, eh, mitäkä ovat kaupalliset vaikuttimet tässä yhteydessä. Euroopan komissio on todennut, että metsien säilyttäminen on yksi prioriteeteista, ja hyvä näin. Ja kun nyt tarkastellaan komission tiedonantoa, on erittäin tärkeää, että asioista ei puhuta vain paperilla, vaan että myöskin tapahtuu jotain käytännössä.